Oh. Um, as a Swede, I could say an extra thank you to that. Um, uh, but most of all... Ruotsalaisena voisin erityisesti kiittää tästä. Haluaisin kiittää nyt kaikkia jäseniä näistä kiinnostavista kysymyksistä ja kiitän myös teitä, herra Dombrovskis, vastauksistanne. Nyt annan teille viisi minuuttia aikaa. Voitte lyhyesti esittää loppu päätelmänne nyt viisi minuuttia ennen kokouksen päättymistä. Olkaa hyvä. So, uh, honorable members of... Hyvät uh, parlamentin jäsenet, uh, hyvät uh, kollegat, aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta keskustella kanssanne useista asioista. Kiitän näistä kysymyksistä, joita olen saanut ja ymmärrän, että ne edellyttävät lisätietoja ja seurantaa. Joka tapauksessa olen halukas tekemään läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Olen itsekin Euroopan parlamentin jäsen, joten olen mielelläni teidän kanssanne läheisessä yhteistyössä ja katsomme, kuinka voimme vastata näihin yhteisiin haasteisiimme. Uskon vieläkin että olen teille yhden vastauksen velkaa, joka täällä kysyttiin ja kritisoitiin hieman sitä, että en ehtinyt kahdessa minuutissa siihen vastaamaan. Se koski vihreitä, virheitä, joita Latviassa tehtiin ja kokemuksia Latviasta kriisin hoidossa. Varmaankin voitte joitakin vastauksia löytää maakohtaista suosituksista Latvian osalta. Täällä on useita politiikan aloja, joilla on tehty suosituksia, jotka koskevat sitä, että vahvistetaan energiariippumattomuutta. Tämä on varsin tärkeää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Edelleen tulo, epätasa-arvo, haasteet ja muutokset veropolitiikassa. Edelleen olisi vahvistettava oikeuslaitoksen käsittelyä maksukyvyttömyystilanteissa. Meillä on useita maahankohtaisia suosituksia, joita olemme saaneet ja jotka ovat osoittaneet, että on joitakin puutteita Latviassa, joihin pitäisi puuttua. Ja todella toivon, että uusi hallitus, joka juuri nyt muodostetaan, meillähän oli vaalit kaksi päivää sitten, toivon, että uusi hallitus ottaa nämä suosiot käsittelyn ja, puu, ja käsittelee ne, nekin hyvin vakavat haasteet, joita Latviassa on. Uuden komission työstäminen on vielä kerran korostettava sitä, että kyseessä ovat uudet rakenteet. Kaikki ei ole siis vielä aivan hienosäädetty pieneen yksityiskohtia myöten, mutta selkeästi komission jäsenehdokkaiden ja kanssa keskusteltua, niin olen sitä mieltä, että selvästi olemme valmiita yhteistyöhön ja olemme valmiita tekemään työtä tiiminä. Ja toivomme, että voimme näin tehdä. Tietenkin komission jäsenille on annettu, tai tietenkin jäsenet tulevat eri poliittisista taustoista, mutta haluamme saada tuloksia aikaan ja toivomme, että saamme Euroopan menemään eteenpäin ja päästään käsittelemään niitä asioita, joista ihmiset ovat todella huolissaan, kuten talouskasvu, työllisyys, palkkojen kehitys, Euroopan talouden ja, sosia- talouden ja sosiaalinen malli. Vielä kerran kiitoksia tästä kuulemistilaisuudesta. Odotan innolla läheistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. Just a few remarks on the further procedure. There will... Tästä jatkomenettelystä vielä muutama sana. Meillä on yhteinen arviointi kokous koordinaattorien kesken tänään illalla kello 9:00 ASP 3G2. Otamme kaikki kuulemamme, kuulemamme huomioon ja la, laatimaan arviointikirjeen ja se sitten tuonnepana vielä illan mittaan että jäsenille jaetaan noin kymmenen pintaan. Kommenttien jättämiselle takaraja on huomisaamu kello yhdeksän, siis tiistai 7. lokakuuta. Ja on suositeltu, että vain yksi koordinaattori per ryhmä toimii yhteyshenkilönä sihteeristön suuntaan. Ja pyydän, että työ, työllisyysasioiden koordinaattorit tulisivat tähän minun luokseni keskustelemaan siitä, miten me tässä etenemme. Eli työllisyysvaliokunnan koordinaattorit tänne, olkaa hyvä. Kiitos herra Dombrovskis ja kiitokset kaikille kahden valiokunnan jäsenille tästä hyvinkin äly, älyllisesti korkeatasoisesta ja mielenkiintoisesta kuulemistilaisuudesta. Kiitoksia.